pitää ainakin tässä yhteydessä pystyä olemaan yhtä mieltä näitä vastuun ja tasapuolista jaosta. Ne, ne varainsiirtoverolle ovat ainoastaan yhtä huonot edellytykset nyt kuin ei tulevaisuudessa, menneisyydessä. Demokratia, Sitten vapaa demokraattinen Eurooppa-puheenjohtaja Farage.